darf Sie alle zu unserer ersten Plenarsitzung. Haluan toivottaa teidät tervetulleeksi ensimmäiseen istuntoon kesätauon jälkeen. Valitettavasti minun aloitettava istunto ikävällä ilmoitusasialla. Tovarimme kollegamme Lothar Biski on menehtynyt äkillisesti elokuussa. Me olemme kaikki pahoillamme tästä. Me olemme menettäneet hyvin arvostetun kollegan, josta pidettiin kautta puolueryhmien. Me olemme menettäneet sitoutuneen kollegan, joka toimi GUE-ryhmän työssään Eurooppa. Hän ajoi Eurooppaa. Hän aina oli luotettava kollega. Hän oli hyvin miellyttävä ja älykäs keskustelukumppani ja jää varmasti sellaisena meidän kaikkien mieleen. Lothar Biskin kuolema on menetys meidän parlamentillemme. Se on hirvittävä menetys hänen perheelleen ja ystävilleen. Me muistamme nyt hänen omaisiaan. Toivon, että voimme viettää hiljaisen hetken Lothar Biskin muistoksi. Kiitos paljon.